12. Siirrymme esityslistan viimeiseen kohtaan. Eera Jadon mietintö jäsenvaltioiden vientiluottolaitokset. Häntä edustaa tänään rouva Francisca Keller. Olkaa hyvä dear colleagues on behalf of the rapporteur yannick Jadot, on nimissä joka valitettavasti ei voinut tulla paikan päälle halusin kertoa hänen ajatuksiaan teille. hyvä puhemies hyvät kollegat on suuri iloni siitä että huomenna eh, keskustellen ja äänestellään ensimmäisestä komission eh, vientiluottotoimintaraportista. tämä oma aloitteinen eh, mietintö päättää semmoisen työn, joka alkoi jo yli kolme vuotta sitten ja olen erittäin tyytyväinen ja kiitollinen kaikille varjo jotka ovat tehneet yhteistyötä tässä pitkäkestoisessa äh, ponnistelussa. Jo kolme vuotta sitten INTE-valiokuntaan tuli viimeisimmän OECD-järjestelyn lainsäädäntöehdotus. Meille tämä tuli normaalista lainsäädäntötietä myöten vähän ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan silloin. Parlamentti koetteli uusia voimiaan ja sai tuta omat vastuunsa ei pelkästään kansalaisille, vaan myös siihen, että täytettiin uuden perustamissopimuksen henki ja kirjain. Siihen aikaan myös kriisi talouskriisi Euroopassa käynnistyi ja tämän myötä kiinnitettiin huomiota julkiseen menoihin. Raport, esittelijänä kysyin, mitä me parlamentaarikot voimme, tai mitä me tiedämme jäsenvaltioiden luottolaitoksista, jotka toimivat pitkälti julkisen rahoituksen avuin. E, ne luonnollisesti ovat hyödyllisiä eurooppalaisille yrityksille, mutta huomasin, että me tiedämme hyvin vähän näistä e, laitoksista. Huomasin myös, että mitään suhdetta ei ollut jäsenvaltioiden luottolaitosten ja toisaalta Lissabonin sopimuksen vaatimusten välillä, että kaikki Euroopan unionin ulkoiset toimet e, pitää toteuttaa unionin SEU-sopimuksen 3 ja 21 artiklan unionin ulkoisia toimintaa koskevien säännösten mukaisesti. Inta-komiteassa tästä asiasta keskusteltiin. Vaikka siellä kauppapolitiikasta ollaan eri mieltä, niin olimme sitä mieltä ja edelleen olemme, että me, meitä sitoi Lissabonin sopimus ja sen velvollisuudet. Ja senpä takia koko poliittinen spektri tuki minua siitä, että pyysimme komissiolta vuosikertomusta jäsenvaltioiden vientiluotoista, jotta että pystymme arvioimaan, noudattavatko ne OECDn järjestelyjä. Tämä uusi raportointivaatimus sisältää sellaisen arvion, joka komissio tekee siitä, ovatko jäsenvaltiot ja niiden, niiden vientiluottojärjestöt noudattaneet unionin ulkoista toimintaa koskevia sääntöjä esimerkiksi niin, että arvioidaan, ollaanko näillä toimilla noudatettu demokratian vakiinnuttamista ynnä muuta. Haluan kiittää komissiota ja erityisesti herra Dennis Jynäneetä raportti, josta huomenna, tai mietintö, josta huomenna äänestetään, on nyt ensimmäinen laatuaan jäsenvaltioiden vientiluottotoimista tehty arviokertomus. Täytyy tunnustaa, että olemme vasta alussa tässä mm, toimessa. Jäsenvaltioiden pitää löytää myös sellaisia eh, mahdollisuuksia kertoa, miten on esimerkiksi niiden rahoituksella eh, eh, parannettu ihmisoikeuksia ja, ja miten takumaksuja on kohdennettu. Tässä mietinnössä tehdään ehdotuksia, miten kertomuksia voidaan jatkossa tehdä ja miten komissio pystyy pystyisi arvioimaan näitä jäsenvaltioiden kertomuksia. Seuraava jäsenvaltioiden raportointikierros varmasti menee paremmin. Haluan kiittää vieläkin kaikkia kollegoita, jotka, tällä kaudella ja myöhemminkin varmistavat, että Euroopassa toimitaan demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta paljon yhtenäisemmin. Danke, Frau Kollegin. Kiitoksia ja sitten herra Ferreira. Kiitos puhemies. Talouspoliittisessa tilanteessa, jossa kapitalistinen globalisaatio kasvaa ja talouspolitiikka on entistä epäsymmetrisempää, niin vientiluotto toiminta voi auttaa epätasapainon lieventämisessä pohjoisen ja etelän välillä. Mutta kuitenkin näiden toimien ja tavoitteiden välillä on kuitenkin ristiriitaa. Vapaan kilpailun puolustajat käytännössä käyttävät kilpailua tekosyynä siinä, että siihen, että tuotanto, tuotanto lähdetään Siis lähdetään purkamaan sääntelyä siitä. Kiitos komission ja... Kiitoksia komission sen de Guhtin puolesta haluaisin kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä tästä mietinnöstä ja erittäin mielenkiintoisista kannoista. Ja talouskriisihän on nähnyt sen, kuinka tärkeää on, että on riittävää rahoitusta. Ja vientiluottolaitokset ovat erittäin tärkeässä asemassa tässä yhteydessä. Ne ovat strategisesti tärkeitä välineitä, kun me pyrimme tukemaan eurooppalaista vientiä. Mutta on tärkeää taata, että on myös riittävää avoimuutta Euroopan tasolla siitä, miten vientiluottolaitokset toimivat ja mihin ne pyrkivät. Tämä on ollut tavoitteena. Jo kun me tarkastelemme ensimmäistä raporttia tämän asetuksen puitteissa, niin haluaisin tehdä seuraavia huomioita. Euroopan komissio on samaa mieltä mietinnön kanssa siitä, että jäsenvaltioiden ovat antaneet vuosikertomuksissaan riittävät tiedot, joita on vaadittu asetuksessa 1223 kautta 2011. Ja tässä pidetään kiinni artikla 21 SEUssa. Me olemme ottaneet huomioon ne eh, politiikat, joita on käytetty tässä yhteydessä ja me tulemme analysoimaan niitä ja tulemme katsomaan, miten asetuksen sanan muoto mukaan ottaen voidaan sitten seurata näitä kysymyksiä. Komissio haluaisi myös tässä yhteydessä kiittää siitä tuosta, jota se on saanut tämän mietinnön kautta. Me olemme myös pyrkineet tukemaan kasvavia talouksia tässä kysymyksessä. Kiina, Intia, Brasilia ovat tärkeitä uusia pelaajia, mitä vientiluottoihin tulee. Ja meillä täytyisi olla myös rakentavaa vuoropuolta näiden maiden kanssa. De Gucht tulee myös kertomaan parlamentille kehityksestä näissä kysymyksissä. Kiitos komission jäsen. Nyt tämäkin esityslistan kohta on käsitelty loppuun ja tästä äänestetään huomenna kello 12. Ja aloitamme huomenna toinen päivä 7. jo kello 8.30 esitys